Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisat valiokunnan jäsenet, hyvät naiset ja herrat täällä salissa ja salin ulkopuolella. Minulle on suuri ilo, ilo esitellä teille tänään visioni näistä kahdesta päätoimialasta, jotka kuuluvat salkkuun, niin nimittäin eurooppalainen naapuruuspolitiikka ja EUn laajentumisneuvottelut. Odotan kovasti yhteistyötä teidän kanssanne näissä tärkeissä asioissa. Teidän mielipiteenne ovat tärkeitä, kun kehitän tulevaa rooliani. Euroopan unioni itse alkoi uurtavana rauhanprojektina alueellisen integraation kautta sekä laajentumispolitiikka että naapuruuspolitiikka jatkavat tätä hienoa projektia, joka perustuu meidän perusarvoihimme. Ja me emme saa unohtaa sitä, että melkein kaksi vuotta sitten saimme rauhan Nobelin palkinnon tästä hyvästä. Haluan vahvistaa EUn profiilia kummallakin toimialalla. Unionin täytyy olla paikan päällä näkyvämpi, jotta voimme puolustaa omia etujamme ja jotta voimme olla uudistuskumppani naapurimaillemme. Unionin täytyy olla tarkkana, kun se määrittelee tavoitteensa. Sen täytyy olla itse varma roolistaan avaintoimijana naapurimaissa ja myöskin selkeä kommunikoinnissaan, kun kommunikoimme kansalaisillemme e, ja myöskin ulkomailla. Tämä on minun tehtäväni eh, läheisessä yhteistyössä Euroopan parlamentin ja korkean edustajan ja komission varapuheenjohtajan kanssa. Hyvät naiset ja herrat, haluaisin aloittaa laajentumisesta. Eh, tuleva puheenjohtaja Juncker on sanonut, että seuraavan viiden vuoden aikana ei EU eh, e tule laajentumaan, koska on tarpeen konsolidoida nyt tätä 28 Äh, jäsenvaltion unionia. Mikään kumppani ei tule olemaan viiden vuoden aikana vielä valmis, mutta tämä ei tarkoita sitä, että pysähdyimme toimissamme päinvastoin. Minun roolini on valmistella niitä maita, jotka haluavat liittyä EU-hun ja varmistaa, että kaikki kriteerit täyttävät minun työni aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä on osoittanut minulle, että on tarpeen valmistella EUn tulevia valtioita perusteellisesti tulevaisuutta varten. Näin tässä kolme keskeistä asiaa oikeusvaltioperiaatteen ja perusoikeuden, talouden ja hyvin toimivan demokratian – Nämä kolme ovat tärkeitä ja lisäksi myös riittävä hallinnollinen kapasiteetti. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä ja neuvotteluissa niin minun mottoni tulee olemaan, että laatu on tärkeämpää kuin nopeus. Kauteni aluksi tulen tekemään ehdotuksia, miten voimme paremmin tukea näitä uudistusprioriteetteja. Oikeusvaltioperiaatteen kohdalla aion tehdä läheistä yhteistyötä ensimmäisen varapuheenjohtajan kanssa, komission jäsenen kanssa, joka vastaa oikeudesta, kuluttaja-asioista ja sukupuolten tasa-arvosta ja komission asiasta, komissaarista, joka vastaa maahanmuutosta ja sisäasioista. Järjestäytyneen rikollisuuden ja korruption torjuminen ja riippumaton oikeuslaitos ovat tärkeitä asioita, joissa ei voida tehdä kompromisseja. Sama koskee perusoikeuksia. Syrjintää ei saa olla yhteiskunnissa, jotka haluavat liittyä EU-hun. Toinen erittäin tärkeä kysymys liittyy talouteen ja ponnisteluihimme saada aikaan kasvua ja työllisyyttä. Haluan katsoa uudelleen taloudellisia kriteereitä liittymiselle. Meidän tulee oppia eurooppalaisesta talouden ohjausjaksosta ja varmistaa, että meidän laajentumiskriteerimme todella tukevat kumppaneitamme, jotta ne pystyvät saavuttamaan ne standardit, joita ne tarvitsevat jonain päivänä jäsenenä, mutta myös nyt hyvinvointinsa parantamiseksi, jotta rakenteelliset uudistukset voivat onnistua ja olla kestäviä, niiden täytyy tuoda hyötyjä, jotka ovat ihmisille nähtävissä ja ymmärrettävissä. Haluan hyödyntää myös uudistuksissa ja aluepolitiikassa ja kannustaa kumppaneita edistämään kasvua ja tunnistamaan omat vahvuutensa niin, että voidaan tehdä uudistuksia näillä tarkkaan valituilla sektoreilla. Meidän täytyy tässä käyttää liittymistä valmistelevaa tukivälinettä ja tehdä yhteistyötä kansainvälisten rahoituslaitosten kanssa, jotta saisimme kriittistä massaa avainalueilla ja saamme selkeämpiä vastauksia. Kolmas tärkeä kysymys on todellinen ja syvä demokratia. Tämä parlamentti ja kansalliset parlamentit vievät eteenpäin uudistusprosessia laajentumismaissa, vapaat vaalit, riippumattomat tiedotusvälineet ja avoin hallinto. Ja luotan teidän tukeenne tässä. Haluan tehdä vielä läheisempää yhteistyötä kansalaisyhteiskunnan kanssa uudistusten ankkuroimiseksi. Sanoin, että emme aio pysähtyä toimissamme. Päinvastoin haluaisin lisätä yhteistyötä liittymistä valmistelevien kumppanien kanssa. Meidän täytyy tehdä kaikkea me, jotta voisimme edistää alueellista yhteistyötä ja ratkaista kahdenvälisiä kysymyksiä. Meidän kumppanimme eivät voi edetä tiellä Eurooppaan, jos ne eivät pysty voittamaan menneisyyden ongelmiaan. Haluan erityisesti edistää syvempää vuoropuhelua Belgradin ja Pristinan välillä. Länsi-Balkanin maiden täytyy saada parempia yhteyksiä toistensa välillä ja myöskin Euroopan unioniin. Tämä alue ei saa olla mikään valkoinen alue kartalla, kun on kyse teistä, rautateistä tai energiaverkoista. Mm, on yhteinen intressimme, että liikenne- ja energiainfrastruktuuri Länsi-Balkanilla sopii yhteen TEN-T ja TEN-E-verkkojen kanssa. Konkreettisten tavoitteiden jakaminen voi myös helpottaa rajat ylittäviä jännitteitä. Haluan myös hyödyntää kokemustani aluepolitiikasta vastaavana komission jäsenenä, jotta äh, voin äh, varmistaa tehokkaat investoinnit ja haluan myöskin uudelleen käynnistää yhteistyön äh, EUn makroalueilla. Haluan äh, ehkäistä esimerkiksi aivovuotoa paremmilla liikkumisohjelmilla. Unionin täytyy myös olla ankkuri ja moottori uudistuksissa Turkissa. Haluan modernisoida tulliunionia ja laajentaa sitä palveluihin, julkisiin hankintoihin ja maataloustuotteisiin. Me voimme edistää useita yhteisiä etujamme, mutta liittymisneuvottelut voivat edistyä ainoastaan, jos Turkin johtajat sitoutuvat varauksetta yhteisiin arvoihin ja jatkuvaan uudistusprosessiin. Arvoisat jäsenet, kun naapuruuspolitiikkamme luotiin kymmenen vuotta sitä, sitten, niin kukaan ei voinut ennustaa sekasortoa epävarkautta, joka näkyy nyt eteläisissä ja itäisissä naapurimaissamme. Nyt ei ole kyse enää pelkästään siitä, että edistämme demokratiaa ja vaurautta, vaan on kyse myös oman turvallisuutemme ylläpitämisestä ja yhteisten arvojen ja etujen edistämisestä juuri nyt. Meidän täytyy tehdä kaikkemme, jotta pystyisimme ratkaisemaan tämänhetkisen Ukrainan kriisin. Yhteisen tavoitteemme täytyy olla ratkaisu, joka kunnioittaa Ukrainan alueellista koskemattomuutta, suverenisuutta ja itsenäisyyttä, mutta myös kansainvälistä oikeutta. Meidän täytyy tukea Ukrainan ja sen kansan perusoikeutta eh, tehdä omat strategiset valintansa. EU ja Ukrainan assosiaatiosopimuksen allekirjoittaminen ja sen ratifiointi täällä parlamentissa olivat ähm, virstan pylväitä, tuovat äh, parempia poliittisia ja taloudellisia yhteyksiä EUn ja Ukrainan välille, mutta myös enemmän vakautta ja hyvinvointia Euroopan mantereelle. Euroopan naapuruuspolitiikka on puitteisto, jolla voidaan sitoutua äh, itäisiin ja eteläisiin naapurimaihin. Kuitenkin se on huomioitava muuttuvat olosuhteet. Puheenjohtaja Juncker on pyytänyt minua tekemään suosituksia ensimmäisen vuoteni aikana ja aion kuulla teitä laajasti tässä asiassa, mutta muutamat asiat ovat jo selviä. Ensinnäkin olemme aina sanoneet, että naapuruspolitiikan on erikseen tarkasteltava jokaista valtiota. Nyt meidän on tehtävä tästä todellisuutta. Toiseksi naapurispolitiikan on oltava joustavampaa ja sen on vastattava nopeasti silloin, kun kumppanimaamme meitä tarvitsevat. Kolmanneksi haluan varmistaa, että meillä on oikeat välineet yhteistyöhön kaikilla avainalueilla, mukaan lukien energia, kauppa ja maahanmuutto. Ja neljänneksi meidän on vahvistettava yhteisomistajuutta suhteissamme naapurimaihin. Meidän on otettava kansalaisyhteiskunta laajemmin mukaan, mukaan lukien liike-elämä. Haluan sanoa myös seuraavaa. Kun meidän kumppanimme toteuttavat parempaa hallintoa ja uudistuksia, niin silloin myös unionin on toteutettava lupauksensa. Jos kumppanimaat eivät toteuta näitä uudistuksia, niin silloin meillä täytyy olla selkeä strategia, eh, jotta voimme edistää etujamme ja pitää yllä vaikutusvaltaamme, eh, mutta kuitenkin noudattaa periaatteitamme. Eh, idässä itäinen kumppanuus on hyvä puitteisto ja senkin on mukauduttava eh, uusiin tapahtumiin. Olen vak- eh, vakuuttunut siitä, että Ukrainan, Georgian ja Moldovan on saatava kaikki tuki, jotta ne voivat tehdä omat demokraattiset valittansa ja tarpeelliset poliittiset ja taloudelliset uudistukset. Komission Ukrainan tukiryhmällä on avainrooli myöskin kun tuemme Itä-Ukrainan uudelleenrakentamista. Haluan vahvistaa yhteistyötä Armenian ja Azerbaidžanin kanssa ja aion vahvistaa myös politiikkaamme, joka liittyy kriittiseen yhteistyöhön Bela, äh, Valko-Venäjän kanssa. Haluan tukea Federica Mogherinia, kun hän haluaa vahvistaa EUn roolia – ja ratkaista jäätyneitä konflikteja itäisissä naapurimaissamme. Yhdessä korkean edustajan kanssa haluan myös viedä eteenpäin vuoropuhallamme Venäjän kanssa. Venäjä ei saa aliarvioida EUn halua ähm, pitää kiinni arvoistaan, mutta sen tulisi myös ymmärtää, että naapuruuspolitiikkamme ja itäinen kumppanuutemme eivät ole mitään äh, hankkeita, jotka ovat Venäjälle haitaksi. Ja nyt äh, haluan puhua etelästä. Kun sanoin, että meidän täytyy olla todella erilainen lähestymistapa eri valtioita kohtaan, niin ajattelin tässä kumppaneita, jotka tekevät pysyviä uudistuksia, muun muassa Tunisia ja Marokkoa. Meidän täytyy auttaa näitä kumppanimaita osoittamaan, että demokraattinen vuoropuhelu ja uudistus tuovat rauhaa ja hyvinvointia. Syyriassa meillä on valtaisa poliittinen ja humanitaarinen kriisi. Me emme saa antaa sen varjosta muuta naapuruusaluetta. Ponnisteluja on tehtävä ja apua on annettava kärsiville eh, ja eh, naapurimaille, muun muassa Jordanialle ja Libanonille. Egyptissä vaikea poliittinen tilanne ja vaikea taloustilanne korostavat sitä, että tarvitaan kriittistä ja rakentavaa tukea. Emmekä myöskään saa antaa eh, Libyan luisua kaaukseen. Aion yrittää vahvistaa valtion viranomaisia ja tukea poliittista vuoropuhelua, jotta pystyttäisiin siirtymään vakauteen mukaan aion myös tukea unionin jatkuvaa sitoutumista Lähi-idän rauhanprosessiin läheisessä yhteistyössä korkean edustajan kanssa ja yrittää käyttää kaikkia välineitä, jotka Euroopan unionilla on käytössään. Arvoisat jäsenet, vielä lyhyesti Euroopan vapaakauppa-alueesta ja Euroopan talousalueesta. Korkean edustajan kanssa aion tehdä yhteistyötä näiden tärkeiden kumppanien kanssa vahvistaakseni yhteistyötä ja Vaadin kuitenkin aina, että sisämarkkinoita ja neljä vapautta täytyy kunnioittaa, mitään rusinoita pullasta tässä ei voida poimia. Hyvät naiset ja herrat, Euroopan unioni ja sen naapurimaat ovat valtaisten haasteiden edessä meillä on kuitenkin samanaikaisesti hyvin vähän taloudellisia varoja. Unionin täytyy kantaa vastuu ja keskittyä enemmän naapuruus- ja laajentumispolitiikkaa. Haluaisin tehdä läheisesti yhteistyötä teidän kanssanne ja valiokuntienne kanssa ja varmistaa, että EU harjoittaa tavoitteellista ja proaktiivista politiikkaa kumppaniensa kanssa. Tämä hyödyttää myös kansalaisiamme. Olen innostunut ja samanaikaisesti pragmaattinen työssäni. Tehdään yhteistyötä päättäväisesti ja realistisesti ja vahvistakaamme eh, kumppanuuksiamme naapurimaihimme muistaen aina omat eurooppalaiset etumme tässä. Kiitoksia. Herzlichen Dank, Herr Kommissar.